Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Are there any comments? Onko teillä kommentteja pöytäkirjoihin? Pöytäkirjat on hyväksytty. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, the next item is the Seuraava asia on konsultaatiopyyntö alueiden komitealta